Ladies and gentlemen, I'm going to um, start. Hyvät naiset ja herrat, aloitan kokouksen, jos vaan voidaan. Hyväksytäänkö esityslista? Muistutan, että tämä lähetetään internettiin ja kaikki asiakirjat löytyvät e-meeting-sovelluksesta – Voidaanko hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja? Tai ainakin ajatellaan, että ne hyväksytään tämän kokouksen loppuun, jos kukaan ei vastusta. Tässä vaiheessa keskusteluissamme meillä on tavallisesti myös päivitys trilogitilanteesta. Ajattelin, että ei puhuttaisi pelkästään trilogeista, vaan myös muista kokouksista, joissa valiokunnan jäsen on edustanut meitä kaikkia sisärillisessä kokouksessa. Ja siitä syystä pyysimme tällaista tilannekatsausta teollisen tekijänoikeuksien ja copyrightin uudistukseen. Catherine, sinähän olet tavallisesti ollutkin näissä kokouksissa, mutta tällä kertaa Daniel oli siellä paikalla, joten annanpa Danielille puheenvuoron. Hän voi lyhyesti kertoa meille teollista ja tekijänoikeuksia käsittelevän työryhmän työstä. Ah, apparently. Niin, hetkinen, ilmeisesti koko rakennuksessa tulkkaus ei toimi. Some booths are working. Jotkut kopit toimivat vai? Saksa, toimiiko se? Well, because they can hear me. The check booth as well. Check-in, koppi toimii. Mikä muu? Ei toimi. Vai toimiiko? Mitä ei kuulla. Tekniikot täällä työskentelevät tämän asian parissa. Jatkammeko? Siitä, että että saamme tämän tilannekatsauksen ja tekinoikeuksia käsittävän työryhmän kokouksen englanniksi. Hetkinen. Let's start with Daniel giving us... Aloitetaan niin, että Daniel kertoo meille tilanteesta. Ja sitten voitte kunnat tuota tulkkausta eh, heti, kunhan kone saadaan toimimaan. Ja tämän jälkeen sitä katsotaan, mitä seuraava kohdan kohdalla tehdään. Kiitoksia. Yritän nyt sitten muistaa, mitä sanon, että en toista itseäni tuossa myöhemmin. Ensinnäkin haluaisin kertoa, että IMKO-valiokunta oli erittäin hyvin edustettuna kokouksessa. Eh, Julia eh, Ryder oli siellä juurivaliokunnasta ja niin edelleen. Joten kyllä tämä todella tuli selväksi, miten tärkeänä tekijänoikeuksia ja ylipäätään sisämarkkina-asioita pidetään. Kokous järjestettiin kahdessa osassa. Ensinnäkin komission sen Navracic oli paikalla päivittämässä komission ajatuksia tekijänoikeusuudistuksesta. Käytiin erittäin äh, ja laajaa keskustelua kyllä, mutta varsin samansuuntaista kuin se, mistä me oli, mitä me olimme puhuneet täällä valiokunnassa. Esimerkiksi öö, maarajoituksista ja muista laillisista kysymyksistä, mutta joka tapauksessa komissio pyr- kaikki löytämään keinoja käsitellä nämä kaikki asiat. Sitten kokouksen toinen jälkipuolisko oli erittäin mielenkiintoinen. Meillä oli viisi asiantuntijat, jotka tulivat puhumaan tietojen louhinnasta, erityisesti sen käytöstä koulutus, tiede ja terveysaloilla. Keskustelu oli todella mielenkiintoista. Asiantuntijat olivat hyvin kiinnostavia. Öö, kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen tapaaminen ja olin kyllä hyvin vaikuttunut niistä mahdollisuuksista, joita ähm, tietojen louhinnalla varmasti kyllä on. Ja tässä kaikki oikeastaan. Um, and thank you to all the members. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille tämän valiokunnan jäsenille, jotka edustavat meitä myös muissa kokouksissa. Nyt tulkkaus kanavalla, kuudesta 6-12 toimii. mutta muut kielet eivät kuulu Meillä on useita erittäin tärkeitä näkemysten vaihtoja tänä iltapäivänä käytävänä ja minusta asia ei voida hoitaa ilman tulkkausta. Um, I don't know. Um, Mr. Schwab, what do you think? Mitä Schwab on mieltä? Yes, I think it's a good idea. um, we're wondering whether or not... Um, niin, siis tässä nyt pohditaan sitä, että tämä ensimmäinen kohta esityslistalla koskee joko talousaloitetta ja Sveitsiä. Olisi aika omitusta käydä näkemysten vaihtoa tästä asiasta, jos ei meillä nyt olisi edes saksan tai ranskankielistä tulkkausta. Pohdinpa vain sitä, että olisiko mahdollista vaihtaa tulkkikoppeja. Mutta kyllähän tämä on tietysti kurjaa sitten niillä, joilla on muita kieliä. Okay. Is there any mem- well, oh, yes, but that's I, I've been asked to ask if any of these languages are actually. Niin, tarvitaanko jotain näistä kielistä nyt tänään? Mutta eihän sillä tavalla voi kysyä. Se ei ole oikeudenmukaista sille jäsenelle, joka sitten ehkä haluaisi kunnon vaikka tsekin kieltä ja odottaa, olettaa sen olevan saatavilla myöhemmin. Minusta meidän täytyy pitää 10 minuutin tauko. Jatketaan jälleen kello 15.30, 15 minuuttia taukoa siis. So the update, ladies and gentlemen, is that the electricity is now fixed and it's just re... Nyt sähköongelma on korjattu ja nyt käynnistetään laitteet uudelleen, joten katsotaan toimiiko se. Ehdotus siis, että pidetään 10 minuutin tauko. Aloitetaan jälleen puolelta. Thank you.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 Damash. Oui? We have French? Oui? Samash. <laughs> Do we have German? I'm just being confusing here. Can you hear me? Kuuletteko minua? Onko meillä saksan kieli käytössä? Kanava yksi. Toimiiko se nyt? from the translation booth. Thank you very much. Eikä kukaan täällä huida mitenkään. Kiitoksia kovasti. Näin siirrytään sitten suoraan oma-aloitteisen mietintön, jota Andrea Schwab on kirjoittanut. Se koskee ETA ja Sveitsiä, sisämarkkinoiden täysimääräistä täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä esteitä. Yritän tässä kirjaa 5-10 minuuttia seuraavien käsittelyiden ajan. Eli 25 minuuttia tähän aikaa. Lopetellaan viittavaille neljä. Andreas, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin minun sanotaan, että äh, olen noloa, että nyt äh, näin paljon äh, vaivaa on nähty tämän mietinnön eteen. Se on kuitenkin oma mietintö, mutta se on kuitenkin tärkeä mietintö, jonka valiokunta jo toista kertaa äh, tekee. Ähm, Sveitsin ja Euroopan yhteisön välinen sopimus on tärkeä ja hyvin toimiva sopimus, joka etan ja Sveitsin, Sveitsissä ja Euro, e ssa on toiminut hyvänä välineenä, jotta sisämarkkinoita voitaisiin laajentaa myös kolmansiin maihin voitaisiin sanoa, että tällaista sopimusta ei näille maille nyt enää tällaisena tarjottaisi, koska se kuitenkin antaa näille maille joitakin etuisuuksia, jotka oikeastaan on tarkoitettu EU-jäsenvaltiolle, mutta kuten myös kollega Traskowski, joka tämän mietinnön viisi vuotta sitten teki, on sanonut, tämä on hyvä pohja, jolla voimme rakentaa. Samanaikaisesti on kuitenkin niin, että myös nämä ETA-EFTA-maat, niiden täytyy täytyy tehdä äh, vähän enemmän, samoin kuten EU-maiden, mm, jotta äh, EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa äh, niiden oikeusalueella voitaisiin laajentaa ja vahvistaa, koska EFTA-valvontaviranomainen on osoittanut, että viimeisen arvion jälkeen tämä täytäntöönpanon vaje on noussut noin kahteen prosenttiin eh, ja on eh, eroa siinä, että, tunnist, eh, että pannaan täytäntöön, tai siis meillä on jo ensimmäisessä vaiheessa, että tunnistetaan lainsäädäntö EFTA ETA-relevantiksi viivettä ja sitten täytäntöönpanossa vielä enemmän, joten jos haluamme sisämarkkinoilla vielä saada ähm, enemmän aikaa, niin kyllä sen täytyy sitten koskea myös EFTA- ja ETA-maita. Ähm, viimeisen mietinnön jälkeen on käynyt niin, että sveitsiläiset 9. helmikuuta 2014 kansanäänestyksessä kyseenalaistivat erään perusperiaatteen, joka on Sveitsin valaliiton ja EUn välisessä sopimuksessa tämän kansanäänestyksen kautta. Nyt täytäntöönpano on meneillään ja te tiedätte hyvät kollegat, että mm, en pelkästään minä, vaan suuri enemmistö tässä parlamentissa näkee tämän muutoksen huolestuttavana, koska nämä velvoitteet ja etuisuudet ovat ikään kuin samalla tasolla ja niiden täytyy sitä tulevaisuudessakin olla. Siksipä tässä mietinnössä, joka teillä kaikilla on ja joka 7. toukokuuta jota 7. toukokuuta täällä käsitellään vielä kuulemistilaisuudessa, niin siinä tärkeä painopistealue on se, että toisaalta mitä voimme tehdä sen suhteen, että EU-lainsäädännön täytäntöönpano olemassa olevissa rakenteissa varmistetaan ETA-EFTA-maissa ja toisaalta mitä tehdään tämän maahanmuutto kansanäänestyksen tuloksen suhteen Sveitsissä, joka kyseenalaistaa nämä kahdenväliset sopimukset Ymmärtääkseni meillä on työllisyysvaliokunnan lausunto, jota ei ole vielä käännetty kuitenkaan, ja ilmeisesti me saamme myös ulkoasianvaliokunnan lausunnon. Kummatkin lausunnot ovat tärkeitä ja tulen ottamaan ne huomioon jatkotyössä. Haluaisin vielä sanoa, että on useita kysymyksiä, joita en voinut tähän mietintöön ottaa tilasyistä, mutta ne siihen sitten myöhemmin saadaan Joten nyt kovasti odotan sitä, mitä varjoesittelijöillä on sanottavana. Kiitoksia. Maria Grappini. Kiitoksia. Grappini seuraavana. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegamme Andreas on yhteenvetona esitellyt tämän mietinnön pää piirteet ja mekin olemme sitä mieltä, että Sveitsin ongelma ei ole vielä ratkaistu, koska Sveitsissä on käytetty demokraattista välineettä kansanäänestystä, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me, voi, että me vain hyödynnämme näitä hyötyjä, vaan meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä. Siksi tämä mietintö on ähm, hyvä. Tietenkin meidän täytyy ottaa huomioon ähm, kuten Andreas sanoi, näiden kahden muun valiokunnan lausunnot, mutta meillä on vielä ongelmia liittyen äh, yhteistyöhön Sveitsin kanssa sisämarkkinoilla – nämä suhteet, nämä yli sata sopimusta, jotka on alakohtaisesti tehty Sveitsin kanssa. Tietenkin ne voidaan integroida, mutta olisi vielä paljon parempi, jos pystyisimme saamaan aikaan EUn ja Sveitsin välillä sopimuksen, että Sveitsi osallistui siihen etaan eikä tällaisia alakohtaisia sopimuksia. Sitten toinen ongelma liittyy tähän ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Se on tässä mainittu. On mainittu myös Kroatian kansalaisten tilanne. On hyvä, jos pystymme parantamaan EUn ja Sveitsin välisiä suhteita Tulemme tarkastelemaan tätä smd ryhmässä ja kerromme äh, mielipiteenne, mutta tämä oma aloitemietintö on kyllä tervetullut, jotta voisimme parantaa äh, suhteita Sveitsin ja Euroopan unionin välillä eh, IMKON näkökulmasta. Kiitoksia. Rika Trebesius ECO. Seurasta Rebecca Trebesius. Tämä möchte Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijämme hyvin kattavasta esityksestä. Kun ajatellaan EUn ja Sveitsin välisiä sopimuksia, suurin osa niistä on hoidettu kahdenvälisesti ja tätä lähestymistapaa tulisi jatkossakin tukea. Niin kuin esittelijä totesi, tässä on kuitenkin täytäntöönpanon suhteen viivästystä. Olisi mukava, jos asiat saataisiin hoidettua. Hankalin juttu tällä hetkellä on tuo 9. helmikuuta 2014 Sveitsin kansanäänestystulos liittyen äh, joukkomaahanmuuttoon. Me haluamme äh, hajautettua Eurooppaa ja puolueemme ehdottomasti äh, tunnustaa kansanäänestyksen tuloksen, onpa kyse Sveitsistä tai muista. Kyllä kansantahtoa on aina kunnioitettava. Tähän liittyen on otettava huomioon kaksi aihetta. Ensinnäkin äh, Euroopan pakolaispolitiikka, joka on täysin toimimatonta, joudumme tämän havaitsemaan esimerkiksi tälläkin hetkellä Välimerellä. Tästä kärsii muuten myös Sveitsi. Lisäksi haluamme vedota Sveitsiin, jotta se jatkossakin antaisi panoksensa EUn ulkorajojen valvontaan ja mahdollisesti tätä valvonnan tasoa äh, nostaisi entistä paremmalle tasolle. Mitä tulee eteläisen Euroopan äh, vuotavaan äh, rajatilanteeseen, niin kaikki apu on tervetullutta. Samoin sitten äh, yhteiset markkinat parempina aikoina. Sveitsin ei tulisi joutua laskemaan sen varaan, että näin monia ihmisiä sinne tulee, mutta luonnollisesti ihmiset pyrkivät siirtymään Euroopan unionissakin taloudellisesti vahvemmille alueille. Ja tämä johtaa tietenkin äh, sosiaalisiin ongelmiin äh, jo siellä olemassa olevalle väestölle esimerkiksi vuokrien nousun kautta. Kun ajatellaan euroaluetta, niin eivät Sveitsin kansalaiset voi olla vastuussa siitä, että Euroopan unionin äh, rahapolitiikka on epäonnistunut eihän kyse ole suinkaan Sveitsin poliittisesta epäonnistumisesta, vaan euroalueen poliittisesta epäonnistumisesta. Sveitsi äh, saa luonnollisesti tehdä politiikkaa oman kansansa nimissä omia etujaan ajaen, ja tätä meidän on täysin kunnioitettava. Olemme valmiit hyväksymään jälki ja jatkoneuvotteluissa aikaansaatavan sopimuksen. Haluamme panostaa hyvään yhteistyöhön Sveitsin kanssa ja haluamme vahvistaa taloudellista yhteistyötä erityisesti energia- sekä varastointikapasiteetin puitteissa, kun ajatellaan vaikkapa Saksan energia- muutoksen ongelmia, niin Sveitsin varastointikapasiteetti olisi meille hyvin tervetullut apu. Samoin mitä tulee yritysverotukseen, haluamme jatkaa yhteistyötä, samoin äh, automaattinen tietojen vaihto äh, rajat ylittävästä veronkierrosta ja veronvälttelystä ja sitten tämä hetkiset TTIP-neuvottelut, joista myös olen hyvin kiinnostunut ja äh, olen hyvin kiinnostunut näkemään, minkälaisia tuloksia saadaan esimerkiksi investointisuojan suhteen aikaan. Mutta esittelijän kanssa voimme olla yhteydessä, löydä viisaampaamme yhteen ja olen varma ja luottavainen sen suhteen, että hyvä kompromissi saadaan aikaan. Sydämestä kiitokset. Um, Ulla Tunes is the LD. Alden varjo on Ulla Torres, mutta toinen henkilö puhuu hänen puolestaan. Edustaja Torres Pahoittelen sitä, että hän on päässyt tänne tänä iltapäivällä. Hän on laatinut pienen tekstin, jotta, jonka aion teille lukea. Euroopan talousalueetta koskeva sopimus on historiallinen menestys, joka mahdollistaa sen, että kolmannet maat voivat liittyä yhtenäismarkkinoille ja näin päästä 500 miljoonan ihmisten, ihmisen markkinoille. Etäsopimuksesta neuvoteltiin kuitenkin toiseen aikaan, ja viimeaikainen kehitys Lissabonin sopimuksen puitteissa on johtanut siihen, että meidän täytyy tarkastella uudelleen etan toimintaa, jos haluamme hyödyntää sen täyttä potentiaalia. Meidän näkökulmastamme katsoen on huolestuttavaa se, että meillä on edelleen viiveitä joissakin lainsäädäntökohdissa. Ne johtuvat esimerkiksi toimielinten hyväksyntäprosessista, mutta ne häiritsevät yhtenäismarkkinoiden homogenisuutta ja asiaan täytyy puuttua. Suhteet Sveitsiin täytyy myöskin ottaa selkeästi esille. Neljä vapautta ovat yhtenäismarkkinoiden kulmakivi ja niitä ei voi mitenkään jakaa. Helmikuussa 2014 maassamaahanmuuttoon liittynyt politiikki on erittäin huolestuttava. Liikkumisvapaus on selkeä vapaus kaikille eurooppalaisille. Kaikki politiikka, joka siihen liittyy, täytyy ottaa johtomukaisesti ja sosiotaloudellisesti kestävällä tavalla esille. Schwabin tekemä mietintö on erittäin hyvä ja työmies odottaa saamansa keskustella tästä asiasta hänen kanssaan, kuten myöskin tämän uuden kuulemistilaisuuden puitteissa, joka asiasta järjestetään. Edustaja Steilerson. Before we go to Catherine, does anybody want to speak for? Ennen Catherine, haluaako joku käyttää vielä vihreästä puheenvuoron? Pascal, anteeksi. Sinä et ollut täällä luettelossa. Kiitoksia nopeasti vihreiden puheenvuoro, koska olemme myössä. Haluan vielä kerran kiittää Andreasta tekemä, Andreasta tehdystä työstä. Hän on painottanut sitä, miten tärkeää on saada aikaiseksi yhteistyötä ja integroida nämä ö, maat talousalueellemme. Mutta meillä mitään suuria ongelmia ole ja olemme yhtä mieltä kaikista niistä kohdista, jotka on otettu esille. Tietysti pahoittelemme Islannin hallituksen päätöstä ja, ja transponointipäätösten määrän määrää ylipäätään. Lisäksi haluamme todeta, että meillä on ehkä yksi tarkistus esitettävänä, joka liittyy kysymykseen, joka koskee verokäytäntöjen lähentämistä varsinkin Sveitsin kanssa. Se ei varmaan yllätä ketään. Ja ehkäpä yksi kohta vielä, joka liittyy kohtaan yksi. Tässä on sanamuoto epämääräinen ilmeisesti Anders kuitenkaan näin ei ole halunnut sanoa, sanotaan, että sopimus on tärkeä moottori talouskasvulle ja sitä on hyötyä kolmansille maille, mutta sisämarkkinoita ei voida pitää sellaisena mallina, joka nyt sinne asti laajennetaisiin. Minun mielestäni tässä vain sanamuoto tulisi siis korjata siinä oikeastaan kaikki. Kiitoksia. Ja Catherine seuraavana. Thank you to our um, rapporteur and thank you. Kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Äh, tämä mietintö, jonka herra Schwab on äh, saanut aikaan, on äh, erittäin hyvä kokonaiskuva tilanteesta. On hyvä, että erotellaan että EFTA-sopimus ja sitten kohta kolme ja kuusi, että mainitaan tämä vajelainsäädännön lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitten Friedrichstadtissa Norjassa järjestettiin kokous vähän aikaa sitten ja silloin nostettiin esiin tämä ongelma, että meillä on täytännöpanossa vajeja, mitä pitäisi tehdä. Sitten Sveitsi, kohta 14. Siinä on erittäin tärkeää korostaa myös sitä, että toisin kuin jotkut täällä kommentoivat. Tämä on todella suora hyökkäys saksalaisia ja italialaisia kansalaisia kohtaan, jotka työskentelevät suoraan Sveitsissä. Ja meidän täytyy todellakin valvoa tätä ja siksi tämä tapaaminen 12. kesäkuuta, jos Euroopan parlamentin valtuuskunta tapaa sveitsiläisiä, jossa minäkin olen mukana, on erittäin tärkeää. On tärkeää, että nostamme tämän asian esiin. Andreas, tämä tapaaminen 7. toukokuuta niin minä puheenjohtaja, minä en, me tulee olemaan paikalla 7. toukokuuta selkeistä syistä. Olemme omassa maassamme, mutta on tärkeää, että järjestät tämän kuulemisen ja toivottavasti voitte kertoa meille sitten tuloksista kaikille meille, jotka emme voi olla paikalla. Kiitoksia tästä mietinnöstä, se on oikein oikea-aikainen ja mielelläni teen yhteistyötä kanssanne. Okay, I, I just want to make a, a... Hyvä, minä haluan ottaa vielä esille nopean näkökulman. Kiitän mietinnöstä. Mielestäni on tärkeää, että tämä valiokunta tarkastelee sitä, mitä lainsäädännölle tapahtuu sen näkee, kun siitä on äänestetty. Transponoidaanko se, tuleeko siitä laki ja pannaanko sitä. Ja jos on sellainen asia, jo, jonka kohdalla yhtenäismarkkinalainsäädäntöä ei transponoida kansalliseen lainsäädäntöön, niin selkeästi jotain on vinossa. Ja meidän tulee siitä tietää, joskus maan ryhmittymät eivät transponoi lainsäädäntöä yhtä paljon kuin toiset, niin sitäkin tulisi korostaa. Tällä valiokunnalla on kuitenkin aika tarkat yhtenäismarkkinoihin liittyvät toimivaltuudet. Ja pyydän sihteeristöä jälleen muistuttamaan niistä alueista, joilla meillä toimivalta on. Meillä on sitä koskien tavaroiden vapaata liikkuma, liikkuvuutta, teknisiä standardeja, palveluiden vapaata liikkuvuutta ja sisämarkkinoin toimimista. Meillä ei ole sitä kuitenkaan ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen kohdistuen. Ehkä vaan meidän täytyisi kuitenkin sitten olla äh, käsitellä niitä asioita, joita ei kosketa esimerkiksi liveissä tai muualla, koska joka kerta kun yritän puolustaa meidän toimivaltuuksiamme muissa asioissa, niin minua syytetään siitä, että me täällä astumme rajojen yli jälleen kerran kyseessä on eri tarkaluontoinen kysymys ja tiedän, että tästä ollaan tiukasti aina jotain mieltä, mutta ja tämän asian, jota haluatte käsitellä. Mutta muistakaa se, että joka kerta, kun me astumme muiden valiokuntien varpaille niiden toimialoilla, niin se vesittää minun rooliani, kun sitten pyrin puolustamaan meidän omia vahvuuksiamme. Meillä on paljon sanottavaa yhtenäismarkkinoista, kun puhutaan palveluista ja hyödykkeistä ja valmistuttaa siitä, että jäsenvaltiot täytäntöön panevat lainsäädäntöä tällä alalla. Lukekaa siis vielä kerran, mitä liitteessä seitsemän parlamentityöjärjestyksessä sanotaan ja siitä, mikä on IMKO valiokunnan toimivallat ja auttakaa minua myöskin pysymään näissä rajoissa. No, tämän jälkeen komission edustaja Jan-Luka Gripa. I'm um, from the... Uh, Kiitoksia. Puhun nyt, olen ulkosuhdehallinnon edustaja, puhun komission nimissä. Kiitämme tästä mietintöluonnoksesta. Tuemme kovasti sen sisältöä meidän mielestämme. Tämä on täysin yhdessä linjassa neuvoston päätelmien kanssa siitä, että että länsi-eurooppalaisiin ei-EU-maihin liittyvää yhteistyötä jatketaan. Tämähän on joulukuulta 2014 ja me olemme valmiit tekemään yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Um, rapporteur, would you like to come back? käyttää puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja tässä keskustelun päätteeksi haluaisin nostaa vielä asian, äh, kolme asiaa esiin ennen kuin ajan puutteen vuoksi menemme nopeasti seuraavaan asiaan. Ensinnäkin lämpimät kiitokset kaikille kollegoille, sihteeristölle sekä myös komissiolle yhteistyöstä ja tuesta. Uskon, että voimme syventää tätä ää, äh, asian käsittelyä lähikuukausina entisestään. Toiseksi mukavaa, että Style mm, Durand ja sinä, rakas Viki, varahin puheenjohtaja. Kaikki puhuitte tästä EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tässä mietinnössä tämä on aivan keskeinen kysymys, jota meidän ei tulisi unohtaa. Yhtäältä e, se, mitä EFTA, sihteeristö, tuli tai teki selväksi, että EFTA, sihteeristö on havainnut, että täytäntöönpano on itse asiassa hidastunut. Tämä koskee itse asiassa, niin kuin hyvin tiedämme, myös EU-sisämarkkinoita eu puitteissa, ja tätä meidän täytyy todella nyt seurata. Toiseksi tässä oli koko joukko perusteluja Sveitsiin liittyen. No Sveitsi tässä yhteydessä on tietenkin erityistapaus, koska se ei ole mukana etämaiden piirissä, mutta samalla kuitenkin on yhtä lailla integroitunut Euroopan unioniin kuin nämäkin maat. rouva puheenjohtaja, kun sanotte, että kyse ei ole ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, olen täysin samaa mieltä kanssanne, mutta rouva puheenjohtaja, teidän oma ryhmänne. Ja Rouva Trebesius tässä puheenvuorossaan juuri tähän viittasi, sillä Sveitsin kohdalla kyse ei ole henkilöiden vapaan liikkuvuuden mahdollisuudesta, vaan työntekijöiden ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta. Ja tästä on Sveitsissä tietty väärinkäsitys, sillä jos Sveitsissä ei työpaikkoja enää olisi, niin eipä Sveitsiin enää maahanmuuttajia pääsisikään. Ja tämä on tämä merkittävä väärinkäsitys koko Sveitsissä käytävässä keskustelussa. Herätetään sellainen vaikutelma, että kyse olisi äh, jostain vapaa liikkuvuuden äh, ongelmasta, äh, pakolaisongelmasta, vaikka kyse on puhtaasti työmarkkinaongelmasta, koska Sveitsin työmarkkinoilla on tilaa, niin ihmiset menevät Sveitsiin työtä tekemään. Jos Sveitsi haluaa tilannetta muuttaa, niin sitten se on tehtävä työpaikka tarjolla olevia työpaikkoja vähentämällä. Mutta meidän on huolehdittava työjärjestyksen toteutumisesta Eli kyse on sisämarkkinoiden vapauksista, ei yksinomaan ajatellen koko Euroopan unionia, vaan myös niitä kolmansia maita, jotka, niin kuin Pascal Durand totesi, ovat integraatiotason suhteen jo hyvin pitkällä, koska ne ovat itse huolehtineet siitä, että eivät halua osallistua äh, lainsäädäntöön täällä Euroopan unionissa, mutta haluavat kuitenkin ne taloudelliset hyödyt, joita tämä lainsäädäntö muassaan tuo. Joten tällöin nämä, nämä maat joutuvat sitten myös täytäntöönpanemaan meidän lainsäädäntömme. Kaikki muu olisi sopimuksen äh, kirjaimen vastaista ja siksipä ystävämme kumppanimme ETA- ja EFTA-maissa ymmärtäköön sen, että nämä hyvinvointia lisäävät toimet ovat mahdollisia vain siinä tapauksessa, että kaikki kunnioittavat tehtyjä sopimuksia. Tämä on määräysten ja sääntöjen mukaista ja tähän tietenkin myös tämän valiokunnan työ pyrkii. Kiitos. So, um, we are gonna have a public... Meillä on julkinen kuuleminen 7.5. se määräaika 12.5. Ja tarkistuksia käsitellään 22. 23.6. Kompromissit 15.7. Äänestys 16.7. Kiitoksia kovasti. eating up time. I'm going to do a quick change because the next item's my ad. Nopea vaihto, kun seuraava asia on minun oma asiani. okay, we're moving on. No niin, mennään eteenpäin. Seuraava mietintä koskee henkilösuojaimia. Esittelijä Vicky Ford. Olet, onko esittelijä valmis? Näkemysten vaihtoa on käyty sähköpostit eri ryhmien kanssa. Kiitoksia kovasti siitä, että olette ottaneet esille alueita, joissa voidaan tehdä kompromisseja. Pyrimme työstämään kahta pääaluetta, tätä soveltamisalaa ja yksinkertaistettua menettelyä, joka koskee kaikkia EUn aluetta. EU-tyyppitarkastus, hyväksyntä, siinä kompromissit ovat peräisin komissiota, ja siinä tavoitteena ei ole missään tapauksessa vesittää tätä asetusta, vaan selventää sitä ja tehdä selväksi se, että jos tietyn tyyppinen henkilösuojan ei ole muuttunut ja on edelleenkin kaikkein nykyaikaisin ja parhain, niin silloin sen valmistan tulisi kyetä hyödyntämään yksinkertaistettua menettelyä tuon todistuksen uudistamiseksi eikä joudu aloittamaan alusta joka viiden vuoden välein. Toinen kohta koskee soveltamisalaa, jossa muistan, että, että komission tekstissä ehdotettiin sitä, että soveltamisalaa laajennettaisiin sisältämään tietyt kotimaiset tuotteet, jotka eivät aiemmin kuuluneet sääntelyn alaisuuteen. Ja ne kompromissit, joita ehdotimme, niissä ehdotettiin puoliväliä sen suhteen, mitä on tapahtunut 25 vuoden ajan, mitä nyt tapahtuu. Eli erityisesti tällä hetkellä nämä koriste- ja käsityöläistuotteet eivät kuulu soveltamisalaan. Ehdotamme, että kotimaiset tuotteet, esimerkiksi pesuhanskat, eivät kuuluisi tähän. Tai jos on sellainen vaate, jossa on tuollaisia heijasta, heijastenauhoja päällä suojatarkoituksessa. Ja vaatteessa ei erityisesti sanota, että se on henkilösuojan, vaan että se on tuollainen muotivaate, niin sen ei tulisi kuulua soveltamisalaan. Ja sitten kuumuudelta suojaavat tuotteet, jos tuotteessa väitetään, että se suojaa kuumuudelta, eli vaikkapa nämä kintaat, ovat uunikintaat, niin silloin niiden pitäisi kuulua soveltamisala, mutta jos sinne mitään väitetä kuumuudelta suojaamiselta ja ne ovat vain koriste esiin, että ikään kuin niiden ei tulisi kuulua soveltamisalaan. Toivottavasti tästä tulee näin vahva prosessi, jotta silloin näitä henkilösuojelmia säädetään sellaisessa tuotteessa, jossa sitä todella tarvitaan. Nämä on myös jaettu ja käsittääkseni useimmat ryhmät ovat mukana. Tiedän, että sosialistit Marjo ei kuitenkaan ole täällä tänään paikalla, mutta toivottavasti hän voi katsoa sitten uudelleen tätä ja katsoa, mihin asti on päästy. Kiitoksia. Okay, so the first... No niin, ensimmäinen Varjo, täällä halua oikein käyttää puheenvuoron. Ich möchte einleitend sagen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi sanoa, että haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä tämän kompromissiehdotusten laadinnassa. Olen suuressa osin samaa mieltä näistä kompromissiehdotuksista, koska niissä otetaan huomioon se, mistä olemme puhuneet. Minulla on muutama lyhyt kommentti kompromissiehdotuksessa yksi. Se on pieni tekninen huomautus. Siinä sanotaan, että, että tämä direktiivi kattaa. Me olemme kuitenkin laatamassa asetusta, mikä direktiiviä, joten tämä pitäisi muuttaa asetukseksi. Ja sitten tämä viimeinen virke tässä kompromissiehdotuksessa, joka viittaa liitteeseen yksi direktiivistä 98686. Mm, minä en nyt oikein tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Alkuperäehdotukseni oli, että kaikki ne asiat, joita ei määritellä nyt, niin voitaisiin määritellä tulevaisuudessa delegoitujen säädösten kautta. Me olemme täällä valiokunnassa asiasta keskustelleet ja nyt sitten soveltamisala on ähm, määritelty hyvin kapeasti. Sitä minä oikeastaan kannatan, mutta sitten sinne lisätään tällainen lause, josta minä nyt oikein tiedä, mitä minun pitäisi siitä ajatella, koska en tiedä, miten sitä käytännössä sovelletaan. Joten kysymys esittelijälle, voisiko hän lyhyesti selittää tämän? Olen iloinen ja tyytyväinen siitä, että varhaisessa vaiheessa tekstissä jo huomautetaan, että soveltamisala määritellään liitteen yksi mukaisesti. Se on hyvä, se luo jonkinlaista oikeusvarmuutta, koska ymmärtämys lisääntyy. Minulle hyvin sopii kompromissiehdotus näistä heijastavista elementeistä. Se on ihan järkevää. Ja sitten tämä tärkeä ajankohta, äh, ei ole pelkästään soveltamisala, vaan myöskin voimassaoloaika. Äh, tässä me oikeastaan kirjoitimme tekstin uudelleen äh, ja teksti löytyykin tästä tarkistuksesta enemmän tai vähemmän. Minä pohdin sitä, kuinka pitkä voimassaoloaika pitäisi olla. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa oli viisi vuotta, mutta ilman yksinkertaistettua menettelyä, jos mitään ei muutu. Minun ehdotukseni oli oikeastaan, että eh, siitä tehtäisiin tällainen vähimmäiskestoaika mm. esittelijän ehdotus ja siitä tulikin myös kompromissiehdotus oli se, että siitä tehdään maksimivoimassaoloaika Silti eh, pohdin sitä, että kun on kyse tuotteista, joiden elinkaari ei ole mitenkään rajoitettu, niin eikö tässä ole vaarana se, että eh, tarkastusviranomaiset voisivat asettaa lyhempiä voimassaoloaikoja. Lyhemmät voimassaoloajat sisältävät sen vaaran, että tämä Lupamenettely on vietävä läpi useampaan otteeseen, joka aiheuttaa korkeampia hallinnollisia kustannuksia yrityksille ja myös äh, on näille äh, lupaviranomaisille taloudellisesti kannattavaa. Äh, tämä on minun huolenaiheeni, jos asetamme tähän tällaisen maksimivoimassaoloajan. No sitten on tietenkin myös joitakin henkilösuojaimia, joiden elinkaari on varsin lyhyt. Ja silloin e, ei voida laittaa tällaista viiden vuoden voimassaoloaikaa. Nämä ovat asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ja tämä maksimivoimassaoloaika se kyllä minulle mm, käy, mutta minun täytyy jotain vielä keksiä, jotta tämä huoli, siitä, ettei synny liikaa hallinnollisia, hallinnosta taakkaa sellaisten henkilösuojainten kohdalle, jos tätä uutta lupaa ei parin vuoden kuluttua tarvittaisi synny. Kuitenkin luulen, että pystymme näiden kompromissien kanssa ihan hyvin elämään ja haluaisin sydämesti kiittää kollega Fordia. Thank you, Mr. Aramont. Um... Kiitoksia, Mr. Aramont. Onko täällä jotain puhumassa Kadon Westfalen nimissä? Ei. Selvä. Kushvog seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia Viki tehdystä työstä. Se on erittäin mielenkiintoista. Hyvää yhteistyötä olemme saaneet tehdä yhdessä tuon ryhmän kanssa. Me tuemme kovasti kompromissiehdotuksia, jotka ottavat huomioon eri tahojen esittämät näkemykset. Ensimmäiset kompromissiehdotukset, jotka koskevat soveltamisalaa, ne voidaan pitää yhteen aika yksinkertaisesti. Täytyy ottaa huomioon se, mikä on todella tarpeellista. Täytyy olla käytännönläheinen. Ei kannata mennä pidemmälle kuin mikä on järkevää tehdä niin, että kaiken näköiset arkipäiväiset tuotteet siinä vaiheessa, kun valmistaja ei esitä mitään erityisiä turvaväitteitä niitä kohtaan, niin niiden ei kuulu tällaiseen soveltamisalan sijoittaa. Erityisesti se, mitä Etupen kollega totesi, miten tämä kaltaiset säännökset laitettaisiin sovelluksen ja mentäisiin pidemmälle niin, että ne liittyvät näihin turva vaatimuksen, niin sitä tulee ehdottomasti katsoa, mutta minun mielestäni tässä nyt aikaan saatu on ollut erittäin tyydyttävä. Lisäksi, jos katsotaan näitä koriste-osioita, neonvärejä tai heijastimia, heijastinauhoja, tuemme tässä kohdin myöskin sitä, että jos niillä ei ole tuota alkuperäistä tarkoitusta enää, niin silloin ne kuuluvat soveltamisalan ulkopuolelle. Meidän tulisi myös katsoa sitä, että tietysti Tämä teksti tietysti helpottaa tilannetta. Aina silloin tällöin on jotain pieniä epämääräisyyksiä sen välillä, mikä on ihan puhdasta muotia ja mikä taas sitten liittyy, jossa tämä käyttötarkoitus voi olla joku muu. Mutta silloin kun kysymys on pelkästään muodista tai koristelemisesta, niin silloin se ei missään tapauksessa kuulu. Tähän ei ole mitään syytä eikä väitetä tuotteella olevan mitään suojaavaa vaikutusta, niin silloin se kuuluu jättää soveltamisen ulkopuolelle. Ja sitten kompromissi neljä. Tässä kyseessä on asia, joka ei ole mitenkään yksinkertainen, koska hyvin selkeästi on kuultu eri näkemyksiä aiheesta ja olen sitä mieltä, että esitetty kompromissi on hyvä sellainen. Ja tässä kohdin keskustaisin hiukan siitä, mitä EPP-kollegat toteaisi. Minun mielestäni kun otetaan huomioon se, että tässä ehdotaan erittäin yksinkertaistettua menettelyä, niin sen vastapuolena tulisi kuitenkin sitten pitäytyä tässä viiden vuoden maksimiajassa, ei minimiajassa. Sillä jollain tapaa meillä pitäisi nyt olla tässä jotain varmuusverkkojakin. Jos esimerkiksi tieteellisen kehityksen puitteissa ei ole mitään uutuuksia, jos teollisuus ei ole muuttanut tuotantotapojaan, niin silloin tuo yksinkertaistettu menettely, jota ehdotetaan, on todellakin erittäin yksinkertainen. Eikä minusta sen tulisi johtaa minkäännäköisiin väärinkäytöksiin välittäjiin, jotka esittäisivät lisäkustannuksia, jotka sitten kyseenalaistaisivat koko tämän tuotteen. Minun mielestäni kompromissi on näillä linjoilla Ja siitä syystä on erittäin hyvä, että se on menossa tähän suuntaan. Sitten tämä pieni kysymys Vikille, joka on esittelijänä. Ehdotin tarkistusta, joka koskee mopoilijoiden ähm, suojaa. Minäkin käytän kaksi pyöräistä ihan nuoresta asti, 14-vuotiaasta asti. Ja minun mielestäni nämä suojavaatteet jotka liittyvät siihen. Minusta meidän tulisi arvioida niitä suoja, henkilösuojaimia, jotka laitetaan näihin vaatteisiin, jotta ne ovat johdonmukaisia käytön kanssa. Sillä kun arvioidaan tällaisia suojavarusteita pelkästään sellaisena, niin se ei välttämättä vielä takaa turvallisuutta, vaan kun haalareihin tai takkiin laitetaan näitä suojaimia, niin täytyy katsoa sitä, millä tavalla ne toimivat esimerkiksi jarrutustilanteessa tai kääntymistilanteessa. Eli koko tätä pakettia, että ne toimivat turvallisella tavalla. Toivottavasti olemme tästä samaa mieltä. Ja lisäksi haluan vielä kerran kiittää tästä työstä ja käsittääkseni tämä teksti kyllä vie oikein hyvän lopputuloksen. Thank you, Mr. Rochefort. Um, Kiitoksia, edustaja äh, Rochefort. Onko Mastalka paikalla? Ei. Ja Durant seuraavana saa puheenvuoron. Kiitoksia hyvin nopeasti. Olen samaa mieltä näissä pääpiirteissä koko tässä esityksessä, jonka Viki teki. Olen myös samaa mieltä siinä mitä Robert sanoi, joten itse puhun kovin nopeasti. Minäkin olen ajellut mopolla jo 14-vuotiaasta lähtien. Ja meidän täytyy tietysti ehdottomasti aina valvoa sitä, että turvallisuus ei ole pelkästään virtuaalista sellaista. Minun uskoakseni tasapainon on päästy tämän yksinkertaistamismenettelyn kautta. Se on tasapainoinen kohta, että täytyy pitäytyä näissä kompromisseissa. Minä en nyt enää tästä jatka keskustelua sen kummemmin, mutta soveltamisalasta olen hiukan skeptisempi. Vaikuttaa siltä, että siinä on tiettyjä hankaluuksia. Juridinen oikeusturvapuoli on ongelmallinen ehkä. Mutta bravo Vikille tästä työstä. Thank you, Monsieur Durand. Kiitoksia, edustaja Durand. Seuraavana Grappini. Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin onnitella Vikkiä, esittelijää ja varjoesittelijöitä, koska äh, tämä on asetus, joka on äh, tärkeä, vaikka äh, kaikki aiheet eivät aina ole niin tärkeitä. Ja tämä on mietintö, joka hyvin käsittelee näitä henkilösuojaimia. Miksi halusin puhua puheenvuoron, koska puhuttiin soveltamisalata ja äm, Viki äh, esitti tässä esimerkin, esimerkiksi heijastimet, että kuuluvatko ne soveltamisalaan vai eivät, jos ne ovat koristeita. Ähm, mies, niin koska tässä on kyse henkilösuojaimista, henkilökohtaista suojavälineistä, niin meidän pitäisi jättää ulkopuolelle sellaiset, jotka ovat koristeellisia ja jollain tavalla voisivat lisätä esimerkiksi liikenneturvallisuutta. Jos laitan esimerkiksi heijastusnauhan lapsen liiviin, niin ei se välttämättä lasta suojelle. Se saattaa lisätä liikenneturvallisuutta, mutta voi silti olla, että jää auton alle. Eli tämä on hyvä, että katsotaan tätä soveltamisalaa myöskin esimerkiksi moottoripyörän kypärä. On tärkeää katsoa, siinä katsotaan millaista aineesta se on tehty ja kuinka mm, jykevä se on, mutta esimerkiksi heijastusnauha se ei varsinaisesti suojele. Mm. Eli jos tässä käsitellään henkilösuojaimia tässä mietinnössä, niin pitäisi jättää soveltamisalan ulkopuolelle ne, jotka jollain tavalla voivat lisätä turvallisuutta liikenne turvallisuudessa, mutta eivät suojaa sinänsä ihmistä. Ehkäpä voidaan löytää joku kompromissi sitten voimassaoloajan suhteen, koska jos voimassaoloaja joka on lyhyempi kuin tuotteen käyttöaika, niin sitten meillä on ongelma. Ehkä voidaan ottaa joku minimi voimassaoloaika, mutta tärkeää on, että tässä käsittelemme ainoastaan sellaisia välineitä, jotka suojelevat, eikä tällaisia ähm, esimerkiksi koristeita, jotka saattavat lisätä liikenneturvallisuutta, mutta eivät sinänsä suojaa. Grappini. Kiitoksia edustaja Grappini. Haluaako esittelijä vielä vastata vai vastaako komissio tässä välissä? No komissio sitten. Yes, thank you. Uh, Kiitämme työstä, jota olette tehneet kompromissitarkistusten suhteen. Ihan lyhyesti Komissio kiittää siis tekemästäni työstä ja kompromissitarkistuksista. Mitä tulee tuohon soveltamisalaan, niin kuin tiedätte, meillä on tiettyjä varauksia liittyen ykkös- ja kakkoskompromisseihin, koska komissio oli ehdottanut äh, yksityiskäyttöön liittyvien äh, tiettyjen äh, asusteiden suhteen poikkeusta, mutta niin kuin olemme maininneet, niin tulemme kyllä tukemaan teitä ja ylipäätään pyrkimyksiä yhteislainsäätäjien välillä päästävään kompromissiin. Kun ajatellaan ehdotusta, ne pidämme sitä oikein hyvänä ja selkeänä tietyiltä osin ja katsomme, että kompromissit liittyen tuotteisiin, jotka ovat kosketuksissa veteen, ovat oikein hyviä voimme tukea kompromissitarkistuksianne, mutta yksi pikkujuttu, joka ehkä on pikemminkin luonteeltaan sanamuotoon liittyvä, se liittyy tuohon kompromissiin 3, 7, 5a kappaleeseen liittyen. Siinä puhutaan automaattisesti uudistettavista e EU-luvista, mutta tällaista menettelytapaa ei ole käytössä, että automaattisesti uusittaisiin näitä lupia. Jos tämä sana automaattisesti voidaan poistaa, niin se kyllä helpottaisi työtämme huomattavasti. Kiitos. Kiitoksia Anna vielä esittelen puheenvuoron. Niin, voisitteko vielä sanoa, missä tuo automaattisesti sana oikein on? Graph, which is the third. Se on tuossa kolmannessa kappaleessa 75 A-luvun lopusta alkaen, eli todetaan, että kun on todettu, ja sitten kolmannella rivillä automaattisesti uudistetaan EU-tyyppinen sertifikaatti tai lupa. Tämä sana automaattinen on automatically englanniksi itse asiassa monimutkaistaisi asioita aivan turhaan. Ymmärrän, joo. Todennäköisesti on ihan tarpeetonta se sinne laittaa. Niin, palaan nopeasti joihinkin näistä erinomaisista kohdista. Ensinnäkin artikla 17 ja tarkistus, jonka mukaan poistetaan sana artiklassa 17. Se on itse asiassa vain yksi virke, siinä sanotaan että henkilösuojama tulisi uudelleen klassifioida liitteen yksi mukaisesti ja pyysin, että, pyysin, että tämä poistetaan, tai jos EPP haluaa sitä poistettavaksi, niin se on ihan hyvä. Kertokaa vain uudelleen, että haluatteko. Tässä taitaa olla kielinen kysymys, kun tässä viitataan liitteisiin muualla tekstissä myöskin. En usko, että tämä on mikään suurempi asia. nämä enimmäis- ja vähimmäispäivämäärät, pitäisikö kaikkien lupien olla voimassa ainakin viisi vuotta? Tai niin, että ne, ne voimassaolo loppuu vähintään viiden vuoden kuluttua. Tässä olisi mukava kyllä kuulla kaikilta varjolta. Jotkut sanovat, että täytyy olla enimmäismäärä kyseessä, jotkut taas sitä vähimmäismäärä. Ehkä meidän tulisi ehkä vaikka äänestää kompromissista. Sanotaan, että kaikki ovat enimmillään seitsemän vuotta voimassa ja vähimmillään sitten jotain muuta, vaikkapa yksi, kaksi vuotta. Se voisi olla järkevämpää, jos kyseessä on erittäin nopeasti kehittyvä toimiala. En tiedä, en ole mikään asiantuntija. Tämä on varmasti asia, josta täytyy ehkä äänestää. Muutama vaihtoehto ja keskustellaan siitä sitten kun kolmikantaneuvotteluun mennään. Moottoripyöräkypärät. Nämä ovat sellaiset henkilösuojelmat, joissa täytyy todella olla vahvoja. Minusta niistä on säädetty myös muualla, mutta olisin pikemminkin tämän teidän kannallanne. Ja sitten vielä ne liivit. Ei pelkästään kypärät siis, vaan liivit myös. Muistuttaa siis. Niin, kyllä ne ovat molemmat siis. Muistuttaa siis siitä, että tämän asian tavoitteena on olemassa olevien prosessien yksinkertaistaminen niin, että voidaan helpommin tunnistaa eri taloudelliset toimijat ketjussa, jos joku menee väärin. Olemassa oleva henkilösuojan lainsäädäntö on ollut olemassa 25 vuotta. kotikäyttöön tarkoitetut hanskat on jätetty ulkopuolelle 25 vuoden ajan. Kukaan ei ole väittänyt, että se olisi mitenkään juridisesti epäselvää. Pyrimme nyt selventämään sitä, että jos niissä, niillä on suojaava vaikutus, jos niillä väitetään olevan esimerkiksi kuumuudelta suojaava vaikutus, niin silloin ne ovat henkilösuojaimia. Mutta että me emme sitten puutu tähän koristelupuoleen. Toivottavasti kaikki saamme enemmistön tähän taakse ja voimme selventää muita asioita näissä tulevissa keskusteluissa. Kiitoksia siis kovasti avusta. Kiitoksia esittelijä. Nyt vaihdetaan taas puheenjohtajan paikka. The next file is the, um... Seuraava kohta koskee Jens Nilssonin asiaa. Maahanvanoinnin satelliittitietojen levittäminen kaupallisen tarkoituksen, sanoo puheenjohtaja. Voi anteeksi. Vahingossa meni kaksi sivua kerralla. No niin, seuraava kohta siis koskeekin Euroopan puolustusmarkkinoiden kehityksen vaikutusta Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn. Muistutan siitä, että Tällä valiokunnalla on julkisiin hankintoihin liittyviä toimivaltuuksia, eikä koko eurooppalaisen puolustukseen, mutta annan puheenvuoron Indiko Gal Pelchille, joka on IMKON esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että voimme keskustella tästä lausunnosta. Haluaisin puhua Unkaria. Kiitoksia puheenjohtaja johtaja. Olin erittäin iloinen nähdessäni, että tehtiin näin paljon tarkistuksia, yhteensä 76 tarkistusta kollegoilta, ja kaikki nämä, tai suurin osa niistä, äh, täydensi tätä alkuperäistä ehdotusta. Ne ovat erinomaisia siinä mielessä. Olen myös iloinen nähdessäni, että me olemme samaa mieltä suurimman osan kollegoista kanssa, koska näen, että kaikki muut kollegat ovat kanssani samaa mieltä siitä, että täytyy uudelleen järjestää nämä prioriteetit. Mielestäni se oli tärkeää, he ovat samaa mieltä kanssani. Tähän asti yritykset yhdenmukaista kysyntä ei ole ollut onnistunutta EU-ssa. Kysyntä on hajautunutta puolustusmarkkinoilla ja oli vielä eräs asia, joka ei auttanut tämän ajautuneen kysynnän yhdistämisessä. Nimittäin se, että puolustusviraston ähm, hankkeet eivät olleet todella menestyksekkäitä. Siksi meidän täytyy uudelleen arvioida Euroopan puolustusta, aloittaa tällainen äh, uusi arviointiprosessi ja tarvitsemme EUn äh, tason koordinointia kansallisista puolustus hankintamenettelyistä. Tietenkin olen tietoinen siitä, että tämä on hyvin pitkä tie kuljettavana. Meillä on paljon tehtävää, siksi meidän täytyy valita kaikkein tärkeimmät prioriteetit. Ja mm, tämä, nämä prioriteetit liittyvät julkisiin hankintamenettelyihin ja ne ovat myöskin IMKON mm, toimivaltuuksissa. Mielestäni teimme oikein hyviä kompromisseja. Ja olin erittäin iloinen nähdessäni, että meillä on itse asiassa paljon kollegoja, jotka ovat asiantuntijoita alalla ja he tekivät useita tarkistuksia tästä aiheesta, joten olen samaa mieltä sosiaalidemokraattien, Auden, Vihreiden ja ECR-ryhmän varjoesittelijöiden kanssa. Olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan, kun he sanovat, että on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot direktiivin 2009-81 EY äh, siirtävät äh, osaksi kansallista lainsäädäntöä. Niitä täytyy siirtää se täysin osaksi kansallista lainsäädäntöä ja varmistaa se, että poikkeukset rajoitetaan minimiin, äh, jotka ne muuten sitten rajoittaisivat. Tällä tavalla rajoitettaisiin julkisten hankintojen menettelysääntöjen monimuotoisuutta EU:ssa. Haluaisin kiinnittää huomioon että tähän äm, äh, artiklaan, joka määrittelee poikkeukset. Haluaisimme, että näitä poikkeuksia äh, sovelletaan tai noudatetaan, hyödynnetään ainoastaan silloin, kun ne ovat todella perusteltuja. Meidän pitäisi yrittää luoda samanarvoiset olosuhteet puolustusmarkkinoilla ja vähentää markkinoita vääristäviä menettelyjä. Näitä poikkeuksia saisi käyttää ainoastaan silloin, kun ne ovat todella perusteltuja. Minä itse olin erittäin iloinen huomatessani, että kollegojen tarkistuksissa mainittiin uuden tyyppiset julkiset hankintamenettelyt, koska eh, niitä on paljon. Ja tämä on yksi niistä aloista, joissa voisimme tehdä vielä paljon enemmän. Voisimme hyödyntää näitä uusia mahdollisuuksia. Ajattelen esimerkiksi sitä, että ryhmitetään kriteereitä, käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tai kannustetaan tutkimukseen ja kehitykseen. Näitä tekijöitä on pitkä lista ja nämä esimerkit varmasti riittävät osoittamaan, mitä tarkoitan. Nämä uudet julkiset hankintamenettelyt, niitä voitaisiin hyödyntää kustannusten vähentämiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Ja, ja tulee markkinoiden vääristymiseen, olisi tärkeää asteittain vähentää näitä vääristymiä. Ja tässä ajattelen erityisesti jäsenvaltioita, jotka haluaisimme ottaa mukaan eurooppalaisen mm, mm puolustusinnovoinnin ja teknologian kehittämiseen pitäisi käyttää jotain muuta välinettä kuin vastaostoja. Niitä ei tulisi tulevaisuudessa enää käyttää. Tällä tavoin voidaan mm, lopettaa tämä tämänhetkinen puolustusalan pirstoutuminen. Kansalliset hallitukset eivät varmaan ole samaa mieltä tästä. Ne mieluummin edistäisivät omaa kansallista puolustusteollisuuttaan työpaikkojen luomiseksi ja investointien tukemiseksi, omien investointiensa tukemiseksi tietenkin. Mutta hyvä koordinointi voisi parantaa tehokkuutta EU:ssa ja me Euroopan parlamentin jäsenet, meidän tulisi tukea tätä ja tietenkin samaan aikaan suojata tietojen luottamuksellisuus, mutta kaikkien jäsenvaltioiden olisi ymmärrettävä, että me olemme riippuvaisia toisistamme. Ja tämä on sellainen teollisuuden ala, jossa tämä keskinäisriippuvuus on hyvin eh, itsestään selvää. Näin tietenkin, että kolikolla on kaksi puolta ja näin se myös näissä tarkistuksissa. Ja on vaikea käsitellä näitä, tätä, näitä kolikon kahta puolta, mutta äh, Pyytäisin, että kollegat eh, hiukan asettaisivat syrjään omat kansalliset etunsa, koska tämä on IMKO-valiokunnan yhteinen lausunto ja meidän on parannettava tämän teollisuuden alan mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Siksi meidän on vähennettävä tätä pirstoutumista, joten siksi pyytäisin kollegoita tukemaan näitä kompromissitarkistuksia, jotta sitten saataisiin aikaan lausunto, joka kuvastaa meidän yhteistä ajattelutapaamme, yhteistä kantaamme, yhteisiä tavoitteitamme. Kiitoksia oikein paljon. I don't think any of the shadows are. En usko, että kukaan varjoista on paikalla, mutta Catherine Steilo puhuu Gutierrezin suulla. Thank you. I'm, I'm... Kiitos. Varjoesittelijä pahoittelee, että ei pääse paikalle, mutta hän pyysi minua lukemaan äh, toimittamansa huomiot. Äh, kiitos äh, esittelijälle hyvästä työstä ja yhteistyöstä. ST-ryhmän kysymyksistä useimmat on kompromissipaketissa otettu huomioon ja erityisesti haluaisin korostaa seuraavia. Se, että kompromissitarkistukseen yksi on otettu huomioon se, että 2013 joulukuun neuvoston päätökset eivät ole johtaneet yhteistyön tiivistymiseen eri sidosryhmien välillä, ihan niin kuin esittelijäkin äsken totesi. Tämä oli kompromissi yksi, sitten kompromissi kolme. Hyvä, että on otettu mukaan se, että yhteistyötä tulee tiivistää jäsenvaltioiden välillä ja päällekkäisyyksiä välttää. Ja tällä on myönteisiä vaikutuksia eri aloille, jotka liittyvät toisiinsa. Samoin pyritään uuden aikaiseen integroituun kilpailukykyiseen EU-teollisuus turvallisuusteollisuuteen. Ja sitten olemme kiitollisia siitä, että PK-yritykset on, on esittelijän kompromisseissa 4 ja 5 huomioitu nekin. On koko joukko seikkoja, joita kuitenkaan kompromissipaketissa ei ole huomioitu, seikkoja, joita ryhmämme on tuonut esiin ja pitää tärkeänä. Ja nostaisin nyt näitä seuraavia esiin. Ensinnäkin talouskriisin vaikutukset, vakavat leikkaukset puolustusmenoihin ja näin ollen tarvitaan todella koordinoitua toimintaa kun ajatellaan eri puolustuskykyä ja jäsenvaltioiden tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi keskitettyjä ostoja ja esimerkiksi 2009 on viitattu jo pk-yritysten rooliin toimitusketjussa, koska pk-yritykset ymmärtävät tämän oikein hyvin, kun puhutaan julkisista hankinnoista puolustusalalla. Demarien varjoesittelijä haluaisi tätä vielä korostaa. Ja sitten viimeinen seikka kun julkisia hankintoja pyritään uuden aikaistamaan, modernisoimaan tätä järjestelmää. Sähköiset hankinnat esimerkiksi erittäin tärkeä asia. Ja Gutierrez Prietos on itse asiassa tähän viitannut tarkistuksessaan 72. Hän haluaa siis kiittää varjoesittelijän ominaisuudessa teitä esittelijänä ja varmasti kompromisseista vielä jatketaan neuvotteluja. Kiitos. Haluaako kukaan vielä käyttää puheenvuoron jonkun toisen varjoesittelijän nimissä? Tämä ole hyvä. Niin, Jakivitsin nimissä puhun. Hän on meidän varjomme ja hänet valitettavasti tänään päässyt tänne. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää sekä esittelijä että varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja keskustelusta, kun on käyty tärkeästä asiasta jäsenvaltioille. Hän haluaisi erityisesti kommentoida viimeistä tämän versioita kompromissitarkistuksesta kahdeksan yhteensä. ECR voi, tu- voi tukea 7-8 ilman mitään lisäkommentteja. Mutta valitamme, että jotkut meidän kommenteistamme eivät tullut huomioon otetuksi. Hän haluaisi kiittää esittelijää siitä, että hän on tullut ECRn puolen ottaen huomioon meidän pyyntömme kohdassa neljä, jossa haluamme äänestää lisäyksestä kompromissi viisi, Siinä kohdin täytyy todeta, että Jakevits on hieman pettynyt. Alun perin esittelijä luonnossa oli tämä kompromissi ottaen huomioon eri puolueiden poliittiset näkemykset ja ilahtuneen saamme nähdä, että PK-yritykset on tänne lisätty. Kuitenkin valitettavasti hänen tarkistuksensa 38 on nyt poistettu kompromissista. Jakovic oli ilahtunut, kun hän näki tämän alkuperäisen luonnostelun ja oli sitä mieltä, että esittelijä onnistui tekemään hyvän kompromissin. Mutta jos tämä tarkistuksemme jää ulkopuolelle, niin hän ei kykene tukemaan tuota kompromissia enää. Vastaustot ovat tärkeitä jokaisen maan puolustustarvikemarkkinoilla. Ja vain silloin, kun eurooppalaiset markkinat ovat paremmin kehittyneet ja epätasapainottomat. Jos tämä poisto jää kompromissi viisi edelleen voimaan, niin se todennäköisesti on ECRlle sitten huono. Kyllä, ei ole lisää kommentoitavaa tai monia kommentteja muihin kompromisseihin, vaan kompromissit 2 ja 6, niissähän korostaa meidän ongelmiamme sähköpostitse, mutta ymmärrämme ja kunnioitamme sitä, että mun ryhmä tätä tukee. Pyydämme siis sihteeristä mahdollista käydä kohtakohdalta äänestystä näistä, mutta kerromme siitä sitten myöhemmin esittelijälle sähköpostitse myöskin. Siinä Jakovicin kommentit omalta puoleltani, niin kun olen koordinaattorina icr minulla on tiettyjä huolenaiheita sen suhteen, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Pelkään pahoin, että tämä koskee sitä, että puolustushankintoja eurooppalaistetaan, ja minusta se ei ole järkevä tie. Me emme tarvitse mielestäni mitään yhteistä eurooppalaisista puolustusmarkkina-aluetta, joten tässä suhteessa olen huolissani ja ilmaisen sen ecr näkökulmasta. Puheenjohtaja, Haluatko joku käyttää puheenvuoro Altesta, Guesta, Vihreistä? No sitten puheenvuoro jälleen esittelijälle. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia äh, SND-ryhmälle ja ESR-ryhmälle äh, niiden kommenteista. Kyllä, äh, se on totta, että että kaikkia tarkistuksia ei pystytä ottamaan mukaan kompromissiin, siksi päätavoitteeni on sama. Tämä on yhteinen tavoite, ymmärtääkseni, joten haluaisin kiinni tästä yhteistä tavoitteesta tässä kompromississa. Sergio Gutierrez puhuu talouskriisistä ja sen seurauksena syntyneestä budjettien, puolustusbudjettien leikkauksesta. Hän puhuu tästä tarkistuksesta 72. Se on otettu huomioon kompromississa ja tämä varmasti voidaan helposti selvittää. On erittäin tärkeää tukea pk-yrityksiä, olen täysin samaa mieltä tästä. Ja sitten edustaja Jakujevicin kommentit ja varjoesittelijän koordinaattorin kommentit, niin kyllä, näen tämän ihan selvästi, että vastaostot ovat tällainen raja, punainen linja, kun on kyse tämän kompromissin hyväksymisestä, mutta voin sanoa ihan selvästi, että tämä käytäntö, tämä vastaosto, vastakauppojen äh, käytäntö on hyvin epäselvä, ei laisinkaan selkeä ja se ei auta näiden pirstoutuneiden markkinoiden yhdistämisessä, ne on yhdistettävä, koska puolustusmarkkinoiden menot ovat suuret ja tehokkuutta ei ole taattu ja siksi tarvitaan parempaa koordinointia. Se on aivan selvää. Se ei tarkoita yhtenäistämistä, se tarkoittaa koordinointia. Suunnitteluprosessit on koordinoitava, on tiedettävä millaisia hankintoja on suunnitteilla. Ja mielestäni tämä olisi hyvä tehdä EU:ssa, koska muuten meille syntyy turhia kuluja. Tietenkään meillä ei tarvitse olla rinnakkaisia linjoja, mutta olisi hyvä, jos rahoitetaan yksi hanke yhdessä maassa, niin julkinen hankintakilpailu olisi sähköisessä yhteisellä foorumilla niin, että se olisi avoin. Mm, olen samaa mieltä siitä, että jotkut maat kärsivät haitoista liittyen näihin vastaustoihin, mutta ne on korvattava toisella tapaa. Sitten nämä tarkistukset. Kompromissi kuusi. En ole samaa mieltä siitä, koska herra Jakujevicin kommentit on otettu huomioon. Mielestäni meidän täytyy istua saman pöydän ääreen ja selvittää nämä asiat. Ja olen kovin pahoillani siitä, että ECR ei pysty tukemaan tätä lausuntoa, koska mielestäni tämä voisi kyllä olla yhteinen lausunto. Kiitoksia. just joined us. Would you like to join in? Thank you. Thank you, Madam Chair, and apologies. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, pahoittelen, että tulin myöhässä. Minulla oli pieniä liikenteen aiheuttamia ongelmia. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut tuomioon myös erilaiset kannat tekstiä valmistellessaan. Tämä on erittäin arkaluontoinen asia monille jäsenvaltioille, erityisesti niille, jotka jotka eivät puolustusalalla itse ole tuottajia. Haluaisin keskittyä yhteen asiaan. Olen tehnyt tarkistuksen liittyen vastaostoihin. Tämä on tämä kappale viisi tässä tekstissä. Erityisesti kun ajatellaan pieniä jäsenvaltioita, niin Tämä on ainut kanta, mikä meillä on. vastaustojen vähittäinen poistaminen ilman äh, vaihtoehtoa olisi kyllä aivan kuolin isku meidän äh, puolustusteollisuudellemme ja äh, heikentäisi näin ollen myös taloustilannetta. Ja mitä näihin alihankintamääräyksiin tulee artiklaa 21 direkt direktiivissä vaihtoehtona vastaustoille tällaisia mahdollisuuksia käytetään varsin vähän, koska ne ovat hallinnollisesti niin monimutkaisia. Silloin kun alihankinta sopimusmallia käytetään, hinta nousee ja aika menee huomattavasti enemmän. Kun ajatellaan vastuuta ja taakkaa, sitä tulee, sitä siirretään hyvin paljon alihankkijoille ilman, että ne ovat tämän tilanteen tasalla. Tilanne on nyt siis aika masentava. Kohta meillä ei mm, yhtäältä enää ole vastaustoja, mutta toisaalta ei myöskään minkäännäköistä korvaavaa mallia. Ja näin meidän mielestämme kasvavia ja tasapainoisia Euroopan puolustusmarkkinoita ei tulisi luoda. Toivon, että tämä heijastuu viimeisiin kompromisseihin eh, ja erityisesti kompromissi viisi. Toivon, että sitä vielä muokataan ja toivon myös, että neuvosto ryhtyy toimiin huippukokouksessa ja löytää parempia keinoja ja parempaa politiikkaa, joka hyödyttää jäsenvaltioita. Kiitoksia ja vielä kerran pahoittelut myöhästymisestä. Thank you. Kiitoksia. Ja seuraava kohta sitten koskee näkemysten vaihtoa maahanpannoinnin satelliittitiedosta ja niiden jakamisesta levittämisestä kaupallisiin tarkoitukseen. Meidän valmistelemaan on Jens Nilsson, mutta hän on Catherine Stylerille antanut nuotit, jotka hän nyt sitten täällä esittelee. Kiitoksia. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitän kollegoita. Minulla on tässä tosiaan Jensin muistiinpanot ja luen teille, mitä hän on kirjoittanut. Hän haluaa välittää teille pahoittelunsa siitä, että joutui toiseen kokoukseen, eh, ministeritason kokoukseen Tukholmaan. Ja kun ajatellaan ylipäätään kasvavia markkinoita, niin avaruusteollisuus on yksi kasvavimmista. Se liittyy eh, niin tuotteisiin kuin palveluihin, mutta meillä ei ole yhtenäisiä lainsäädäntöpuitteita Euroopassa. Ja mitä sitten tulee maahavainnoinnin satelliittitietojen levittämiseen kaupallisiin tarkoituksiin, niin tämä komission direktiivi ehdotus toteaa, että tarvittaisiin eurooppalaista lainsäädäntöä, jotta markkinoille pääsyä voitaisiin parantaa ja luoda yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille. Tämä on mahdollista, kun samalla otetaan huomioon kansalliset puolustukset, turvallisuus ja turvallisuusintressit sekä myös todella puolustusulottuvuus ja kaupallinen hyödyntäminen. Satelliittitietojahan voidaan käyttää niin sotilas- kuin siviilitarkoituksiinkin ja tämä tasapainon löytäminen voi olla vaikeaa. Esittelijän tai valmistelijan mukaan äh, tässä ehdotuksessa on potentiaalia ja tämä on hyvin merkittävä avaruusalalle. Ja valmistelija haluaa tehdä yhteistyötä eri toimielinten sekä luonnollisesti sidosryhmien välillä, jotta saadaan aikaan tasapainoinen ehdotus. Niin esittelijä kuin valmistelijakin ovat kuulleet monien sidosryhmien e- edustajia. Tässä pyritään maan, maahavainnointitiedoista ja satelliittitiedoista samaan aikaan yhteiset euro, eurooppalaiset puitteet ja palaute, jota on saatu sidosryhmiltä, on varsin äh, vaihtelevaa. Siksipä äh, valmistelija katsoo, että komission tulisi vielä tarjota lisää selvennystä ehdotuksensa pohjaksi. IMKON jäsenille tänään äh, toimitetaan, tai on toimitettu työasiakirja, jossa näitä valmistelijan kantoja eh, tuodaan esiin ja koko joukko parannusehdotuksiakin tästä löytyy. Jokunen näistä parannusehdotuksista valmistelijaltamme. Euroopan parlamentin analyysi liittyen komission vaikutusarvioon havaitsee tiettyjä puutteita ehdotuksessa. Muun muassa se, että me ei ole selkeitä määritelmiä eikä eh, se tärkeää tietoa. Esimerkiksi kustannushyötyanalyysi on puutteellinen ja sidosryhmiä on kuultu varsin kapeasti ja ei ole tarkasteltu sitä vaihtoehtoa, että lainsäädäntötoimiin ei ryhdyttäisi lainkaan. Kun ajatellaan sisämarkkina ongelma, niin tällä hetkellä ei ole tiedossa, minkä näköisiä esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle saattaisi olla ja miten sisämarkkinoiden toimintaa voitaisiin tehostaa selkeästi. Ei myöskään ole se, selvää se, miten nämä lupamenettelyt ja arviointimenettelyt saataisiin hoidettua. Päätavoitteenahan tulisi olla maahavainnointi tietojen kattavaa hoitaminen Euroopan tasolla ja kun ajatellaan vaikutuksia vaikkapa vähittäiskauppaan, kaupunkisuunnitteluun, öljy- ja kaasuteollisuuteen, maatalouteen ja niin edelleen, niin näitä ei kylliksi ole otettu huomioon. Direktiiviehdotus saattaisi estää kasvua ja ylipäätään innovointia. Samoin byrokratiaa tulisi välttää kaikin tavoin. Ja maahavainnointi, satelliittitietojen levittämistä tulisi helpottaa ja näitä eri kysymyksiä tulisi tarkastella mahdollisimman tasapuolisesti, koska Yhdysvaltojenkin kokemusten mukaan Ähm, tietojen käytön laajentaminen myös kaupallisiin tarkoituksiin voisi hyödyntää moniakin eri aloja. Ja mitä tulee sitten korkean resoluution satelliittitietoihin kolmansista maista, tähän tulee kiinnittää huomiota erityisesti. Ja komission tulisi kertoa, miten sisämarkkinoiden vääristyminen voidaan välttää ja miten voidaan huolehtia siitä, että Euroopan alan teollisuus ei joudu kärsimään. Ja nyt valmistelija lähettää terveisensä, että hän mielellään ottaa vastaan teidän huomioitanne ja ehdotuksia. Kiitos rouva puheenjohtaja. For the EPP. Kiitoksia. Lambert von Nistelrooy EPPstä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä upeasta esityksestä ja viestistä. Ehkä vähän epäinen tätä sisältöä, mutta esitys ainakin oli hieno. Miksi tällainen epäröinti? Jos muistan oikein, niin tämä oli yksi niistä ehdotuksista, joka oli Refitissä. Ja nyt soitti Imkosta pois ja päävaliokunta ITRE ja nyt sanotaan, että me haluamme tutkia kymmentä asiaa ja epäröimme ja epäröimme. Missä me oikein olemme? Epäröinnissä vai? Ja jos me haluamme nyt pohtia sisämarkkinoita, niin meidän tulisi pysyä siellä, jos tiedämme, että jotkut maat hoitavat nämä asiat yksin, nyt vaikka kuusi maata, wow, no mitä se tarkoittaa? Se merkitsee sitä, että me olemme menossa väärään suuntaan. Tämä on politiikan tekoa. Meidän tulisi tietää enemmän, saada kuulla enemmän eri sidosryhmiltä, tietää enemmän ja tehdä vähemmän. Tämähän ei voi olla keskustelumme lopputulos. EPPn näkemys on siis se, että on riittävästi syitä tässä varhaisvaiheessa esittää ehdotuksemme, emmekä anna komissiolle taas vuotta tehdä tutkimuksia. Minä kerron teille, mitä komissio joka jälkeen tekee kun se tietää enemmän ja tekee vähemmän. Eli viestinä voisi olla, ja odotan esittelijöiltä, että ne esittävät vahvemman näkemyksen, vähän tukea. Haluammeko saada tämän kaltaisen asetuksen? Halutaanko mennä tähän suuntaan? Kyllä. Ei kun direktiivihän tämä olikin. Halutaanko tähän suuntaan mennä? Kyllä. Ja sitten sanotaan, että miten pitkälle pitää mennä. Mutta puitteiston pitäisi olla selvä. Tämä tuottaa taloudellisesti paljon enemmän. Nämä tietomäärät ovat oleellisia. Me ei tiedä, missä niitä käytetään kymmenen vuoden kuluttua. Ja jos kerätään tätä tietoa, niin no, Nopeuttakaa nyt toimintaa. Um, I'm feeling having listened to both the rapporteur. No niin, kun olen kuunnellut tässä EPP-varjoesittelijää ja esittelijä edustajan, niin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ehdotuksen tämänhetkinen tilanne on se, että siinä on selkeitä vakavia puutteita. Tietysti voimme olla eri mieltä siitä, mikä oikea suunta on. Minä en ole vakuuttunut komission logiikasta siitä, että tämä ehdotus sellaisena kuin se nyt on, vaikuttaa myönteisesti markkinoihin. Ja että se lisäisi tuloja, työpaikkoja, kasvua. Enkä ole myöskään vakuuttunut siitä, että että sitä on hyötyä henkilösuojalle tai tietosuojalle. Esimerkiksi komission ehdotuksessa oletetaan, että vain korkean resoluution satelliittitiedot ovat arkaluonteisia. Se on itse asiassa aika vanhentunut tieto. Tavallisella resoluutiolla tehty tieto voi myöskin aiheuttaa turvallisuusvaikutuksia. Mutta tässä suhteessa lähestymistavalla ei pidä olla pelkästään eurooppalaista ratkaisua. Eurooppalainen satelliittiteollisuus on yksi suurista menestystarinoistamme, kun tarkastellaan tietoviestintäteknologian kehitystä, joka on yksi nopeimmin kasvavia toimialojamme. Meidän täytyy varmistautua siitä, että emme ota käyttöön lainsäädäntöä, joka siinä vaiheessa, kun se hyväksytään, voisi olla vanhentunutta ja voisi jättää myös teollisuutemme kilpailukyvyllisesti katsoen huonon asemaan. Yritän tässä varmistaa sen, että tässä suojataan sellaista tietoa, että otetaan huomioon nämä turvallisuuskysymykset, mutta en ole vakuuttunut siitä, että tämä ehdotus millään tapaa saavuttaa näitä tuloksia. Olen siis aivan samaa mieltä siinä, mitä esittelijä totesi näistä puutteista ehdotuksessa. Muista, kun komissio tuli tähän näkemysten vaihtoon, siellä huomautettiin, että kaupalliset toimijat, eli kuuluisivat tämä piiriin, eli Galileosta tullut tieto ei kuuluisi, se kuulosti aika oudolta. Itse asiassa on aika vähän maita, joilla on satelliitteja, jotka tämän tyyppistä kaupallista tietoa tuottavat. Siitä syystä minusta meidän tulee todella pohtia sitä, pitäisikö asia katsoa vielä lisää. Mutta tämä on olla tärkeää minun ryhmälleni. Eli katsotaan sitä, että tässä ei pelkästään jumiteta vanhaa teko, ö, teknologiaan ja että ei aseteta itseämme kilpailukyvyllisesti huonoon asemaan ja että ei keskitytä vain yhteen ongelman määritelmään ja näin ollen yhteen lopputulokseen. Eli ei esimerkiksi ollenkaan normaalin resoluutiolla kerättyihin tietoihin. Tässä on aika paljon tehtävää. Alden varjo ei ole paikalla. Ai te haluaisitte puhua Alden nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, and thank Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää alustuksesta. Puhun Antanas Gogan puolesta, joka valitettavasti ei voinut olla täällä tänään. Joten hänen puolestaan olisin, haluaisin äh, välittää seuraavan viestin. Periaatteessa Antanas äh, toivottaa tervetuloksi komission yrityksen äh, edistää maa havainnointi markkinoiden kilpailukykyä ja kasvua, mutta hän ei ole vielä täysin vakuuttunut eh, komission lähestymistavasta. Hän kovasti toivoo, että komissio vastaisi joihinkin hänen kysymyksiinsä. Gouka on sitä mieltä, että komission pitäisi osoittaa selvästi, että sisämarkkinoiden toimivuus mm, Äh, häiriintyy siitä, että ei ole tätä ehdotettua lainsäädäntöä. Ja äh, täytyy myös varmistaa, että tämä ehdotus ei aseta EU yrityksiä haitalliseen kilpailuasemaan maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ja ainoastaan eh, tämä ehdotus yrittää luoda kallista ja vaikeaa arviointi- ja luvanvaraistamismenettelyä kaikissa jäsenvaltioissa riippumatta siitä, onko tällaisia tiedon tarjoajia kaikissa jäsenvaltioissa. Ja HRSD-tietojen ähm, arvo vähenee riippuen siitä, milloin se on luvanvaraistettu, joten ei ole aivan varma, että voidaanko lupia myöntää nopeammin kuin tällä hetkellä jäsenvaltioissa on. Miksi seitsemän päivän aika ähm, valittiin lupamenettelyä varten? Äh, tätähän olisi komissiolta tietää. Onko tämä riittävä ajanjakso, jos halutaan kuulla myös toisten jäsenvaltioiden ähm, vastuuviranomaisia? Hän on valmis keskusteluihin, mutta hänen mielestään komission täytyisi antaa todistuksaineistoa siitä, että tämä ehdotus on esimerkki hyvästä lainsäädännöstä. Kiitoksia. I don't have a good. Minulla ei ole Kuen esittelijä, minulla on Julia Rieder vihreistä, mutta hän ei ole täällä. Onko ketään muuta, joka haluaa puheenvuoron? Haluaisiko komissio puheenvuoron? Kyllä. Onko se Augusta Gonzales? Kyllä. Äh, tervetuloa, herra Gonzales. Kiitos. Komissio on nyt pannut merkille ne huolenaiheet, joita keskustelussa nousi esiin ja ehkäpä voisin joku sen huomioon niihin liittyen esittää ihan lyhyesti. Onko tämä hyödyksi vai ei? täytyy muistaa, että kyseessä ovat kyllä vielä pienet markkinat, mutta kasvavat markkinat, joiden potentiaali on todella suurta. Ja tällä hetkellä tilanne on sellainen, että turvallisuus syyt ovat äh, esteenä korkean resoluution satelliittitietojen hyödyntämiselle. Miksi? No siksi, että jäsenvaltiot, ei niinkään komissio, vaan jäsenvaltiot, jotka äh, satelliittijärjestelmistä ovat vastuussa, näin ajattelevat. Ja ehkä pitäisi nähdä, että näin voi syntyä kyllä turvallisuushuolenaiheita, mutta mutta on vaikeaa nyt lähteä asettamaan rajoja asialle, joka jo on olemassa ja toiminnassa. Ja kun ajatellaan, millä alalla rahaa voidaan tehdä, niin se on juuri korkean resoluution satelliittitietojen ja tuotteiden alalla. Ja jos me haluamme luoda yhtäläiset toimintaedellytykset riippumatta nyt siitä, missä maassa toimitaan, niin me pyrimme siihen, että kaikilla yrityksillä kaikissa 28 jäsenvaltiossa on yhtäläiset toimintaedellytykset ja nopeampi, helpompi pääsy korkean resoluution satelliitti tietoihin ilman, että turvallisuus tulee tässä esteeksi tai turvallisuuspohdinnat tai että ne aiheuttavat viivästyksiä. Ymmärrämme että tietenkin harmaita alueita on ja keskustelujen mittaan komissio varmasti tulee antamaan lisäselvennyksiä asiaan liittyen. Komissio on vakuuttunut siitä, että kyseessä on ehdotus, joka varmasti hyötyisi, hyödyttäisi alaa niin, että saataisiin nopeampi, helpompi pääsy korkean resoluution satelliittitietojen äh, saannin suhteen äh, jäsenvaltiot tällä hetkellä turvallisuussyistä tätä mm, saatavuutta ovat rajamassa. Kiitos. Thank you for your... Kiitoksia näistä kommenteista. No niin, meillä on tarkist- tälle mietinnölle määräaika 12. toukokuuta ja sitten sitä tarkastellaan 4. kesäkuuta. Kiitoksia. Ja jos esittelijä haluaa uudelleen harkita aikataulua, niin se on ehkä mahdollista, mutta Teidän tulisi pyytää sitä koordinaattoreilta ja meidän täytyisi katsoa, kuinka sitten äänestämme, milloin sitten äänestämme Inkossa ennen Itreä, koska tällä hetkellä Itren äänestys on 22. syyskuuta. Onko meillä IMKon kokousta ennen tätä äh, jossain syyskuun alkupuolella? Kyllä, meillä on hyvin varhainen syyskuun kokous, mutta minun kokemukseni on se, että on usein varsin haastavaa saada aikaan kompromissi eh, tarkistuksia, käydä keskusteluja, kun kokous on ihan ensimmäisellä viikolla kesäloman jälkeen, joten keskustellaan tästä koordinaattorin kokouksessa. Now we move on to Mrs. No niin, ja sitten mennään eteenpäin Steilerin um, ähm, mietintöön, joka koskee kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita. Kiitokset ja esittelijä saa puheenvuoron. Madam Chairman and... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijöille keskustelu kompromissitarkistuksesta. Tämä on neljä. Niistä keskusteltiin varjoesittelyiden kokouksessa 31.3. Siitä lähtien olemme tehneet pienen muutoksen kompromissiin yksi. Aiemmin esitetty käsite liusten vuodosta voi olla ongelmallinen, joten kompromissi yhteen on tehty muutos terveydelle vaarallisten aineiden vuotaminen. Muut kompromissehdotukset jäävät sellaisekseen mukaan, ja kun puhutaan muista tarkistuksista, haluaisin sitten kaksi suullista tarkistusta. Yksi koskee artikla 12.9. Haluaisin muuttaa sen sanamuotoa seuraavaksi. Tekniset ohjeet, joiden tavoitteena tulee sisältä kaikki ohjeet asennukseen ja toimintaan ja katsoa, että kaikki nämä ohjeet, kaikkia näitä ohjeita noudataan kunnolla niin, että polttaminen tapahtuu turvallisesti silloin, kun tuote on tilattu ja sitten huollon aikanakin tuotetta voidaan käyttää turvallisesti. Minun tarkistukseni toistaa tämän saman. Ei tämä on kylläkin varmaan 129 tarkistus. Ja toinen tarkistus liittyy niihin ohjeisiin, jotka liittyvät CE-merkintään. Se, että CE-merkintä otetaan käyttöön sekä laitteissa että niihin liittyvissä osissa, enää ei tarvita kahta eri kappaletta, jotka ovat olleet siis erikseen näissä kahdessa osiossa. Sen sen ehdottaisin suullista tarkastusta kappaleeseen yksi CE-merkintä ja viittaukset, johon viitataan liitteessä neljä, asennetaan luettavissa olevasti joko tuohon itse laitteeseen tai sen tietolaattaan. Jos ei se ole mahdollista, niin se merkintä laittaa pakkaukseen ja ohjeisiin, jotka ovat tuon osan tai asian laitteen mukana. Eli tässä tulisi 18.12 kohdan numerosta 218 ja 222 kuuluvat myöskin tämän suullisen tarkastuksen piiriin ja uskon, että me voimme säilyttää sen kompromississa kolme ja neljä, koska mielestäni ei ole mitään huonoa siinä, että toistetaan tämä tärkeä kohta ja viittaus artikla 18. Olen myös tuottanut tällaisen alustavan äänestysluettelon ja pyrin tukemaan mahdollisimman monta tarkistusta kollegoiltani kuin vaan on ollut mahdollista. Mutta tällä hetkellä en voi tukea tarkistuksia 212-215 ja 226. Syynä tähän on se, että uskon, että jotkut niistä kuuluvat tämänhetkisen ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. En voi myöskään tukea tarkistusta 229, koska mielestäni se heikentää tämänhetkistä sanamuotoa, joka meillä on ehdotuksessa käytössä. Mielelläni keskustelen siis kollegan kanssa tästä ja anteeksi, että nyt sekoilin tämän tarkistusnumeron kanssa. Siis tarkistus 129 oli kyseessä eikä artikla 12. Kaksi äänestystä käydään torstaina. Yksi koskee tätä itse tiedosta ja toinen sitten neuvottelujen aloittamista. Toivottavasti voidaan onnistua molemmissa. Kiitoksia ne kuulen varjoisettelyn näkemyksiä. Um, thank you. Uh, Mr. Busso, thank you. Lambert van Nistelrooy. Thank you very much. I, I keep it my... Kiitoksia oikein paljon. Um, sisällöstä myös. Tästä teidän omasta ehdotuksestanne voin sanoa Rabusoin nimissä, että me olemme samaa mieltä näiden kompromissitarkosten kanssa. Meidän on myös pohdittava näitä teidän hyvin älykkäitä suullisia tarkistuksia, mutta vien esittelijälle. En tiedä, onko niistä kovinkaan paljon haittaa, mutta ihan mitä vaan pyytäisitte tukemaan niitä. Madam Chairman, Mr. had a very interesting... Kyllä. Edustaja Busoilla oli erittäin mielenkiintoinen visitti Eindhovenin Niin, puhuttu tässä tästä tietysti vain eri aiheesta, mutta sitä pitäisi katsoa, koska tuo vierailu oli todella hyvä. Mutta anteeksi, että mä nyt elitetään, mutta kun olette täällä, niin ajattelin ottaa sen esille. Hyvä, se to <laughs> no ja mennään sitten takaisin näihin lämmityskatteloihin. We, I'll be very... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti minäkin. Kiitoksia esittelijä. Olet ottanut huomioon meidän tarkistuksemme kompromissimme. Olemme hyvin iloisia siitä ja olemme valmiita tukemaan. Ja seuraava puhe. Kiitoksia. Minäkin haluan todeta, että olette löytäneet erittäin hyvän kompromissitekstin, mutta kehuisin tässä kyllä myös komissiota heidän avustaan. Erityisesti kiittäisin juuri tuon artiklan 18 suhteen. Siinähän olin itse joitain ehdotuksia tehnyt ja kovasti arvostan tapa, jolla minunkin huomioni on huomioon otettu. Tässä mielestäni myös mahdollisuuksia tällaisiin blokkiäänestyksiin. Meillä on tästä jotain ajatuksia ja voimme ne teille mielellään sitten kertoa jossain vaiheessa. Kiitos. Pascal Durand. Pascal Durand. Niin, kiitoksia Viki. Haluan vain todeta, että me ensinnäkin tuemme tätä niin ja kiitän tästä tehdystä työstä. Tuemme kaikkia kompromissitarkistuksia. Enpä pystyisi tätä nopeammin enää sanomaan. Puheenjohtaja, kiitos. Komissio. Président, euh, juste, je serai très Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin minäkin puhun hyvin lyhyesti tässä asiasta. Kaikki puhut hyvin lyhyesti. Kun puhutaan kompromissitarkistusta, niin komissio voi tukea niitä myöskin. Ja en ota kantaa 229 tarkistukseen, koska hän itse jo korosti sitä, että hän ei tue sitä. Eli näin voi välttää sen, että kommentoisin tuota tarkistusta. Kiitos. Rapporteur. Esittelen. So just like to thank colleagues. I think we are... Niin haluaisin vain kiittää kollegoja. Olemme menossa eteenpäin. On paljon tarkistuksia, joita ei ole otettu mukaan kompromisseihin, koska jotkut niistä otetaan yhtenä ryhmänä, mutta voimme mennä eteenpäin torstain äänestykseen eh, kahtavalla lähestymistavalla ja sitten toivottavasti mennä kolmikantaneuvotteluihin neuvotteluihin mahdollisimman pian, joten kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varjoesittelijät. Kiitoksia. Sihteeristö on juuri sanonut, että Äänestysluetteloissa on paljon äänestyksiä, jotka äänestää ryhmissä. Silloin kun kyseessä on samankaltainen asia, sama, samoin tehdään minunkin mietinnön kohtuulla. Eli toivottavasti torstaina sitten nuo äänestykset voidaan käydä näppärästi. Täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä viime viikolla mukava käydä äänestämässä toisessa valiokunnassa. Siellä meni 20 minuuttia pelkästään siihen, että istuuduttiin ja mietin vain sitä, miten tehokkaita me IMCO-valiokunnassa olemme, kun me äänestämme niin tehokkaasti. Eli jatketaan samaan malliin. Monet kiitokset sihteeristölle myös tehdystä työstä. Onko muita asioita? Koordinaattorin kokous aloitetaan heti, kunhan ihmiset ovat paikalla.